kaksi perusteella. Mietinnöt, jotka ovat mandaattina näille neuvotteluille, ovat saatavana täysistunnon internetsivuilla ja niiden otsikot julkaistaan istunnon pöytäkirjassa. Artiklan 69c kohdan 2 mukaisesti vähintään keskitason vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä voivat kirjallisesti pyytää huomiseen keskiyön mennessä, että päätöksestä äänestetään. Jolle ei pyyntöä äänestyksestä määräaikaan mennessä esitetä, valiokunnat voivat käynnistää neuvottelut. Haluan kertoa, että että